Hyväksytty. 5055 puolesta vastaan tyhjää. Varmaan sama enemmistö, eli hyväksytty. Sitten 5057 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5066 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5067, siis 5067 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5092 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5093 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5094 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Voimmeko äänestää yhtenä ryhmänä 95, 96, 97? Eli kolme tarkistusta äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 5098 puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa tämä sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 5099. Posta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 5100 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5031 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 5101 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5077 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. 5102 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5124 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy varmaan tarkistaa sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 5103 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 5104 puolesta vastaan tyhjään hylätty. 5105 puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. Ai anteeksi, hylätty. 5030 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5028 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5106 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5005 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5062 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 5121, siihen liittyy suullinen tarkistus, äänet puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 5065 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten 5021 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 5012 puolesta vastaa tyhjää. Hyväksytty. 5107 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5025 kahdessa osassa ensimmäinen osa äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi yksi yksi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi nolla kolme kolme puolesta vastaan. Siis hetkinen. Niin, ensimmäinen osa. Olet oikeassa. Ensimmäinen osa. Äänet puolesta. Vastaan. Siis mitä nyt? Mitä sillä tapahtuu? Niin, siis ensimmäinen osa on hylätty. Toinen osa, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten 5034 puolesta vastaan. Täytyy äänestää sähköisesti. Eli 5034 äänestys päättyy. Hyväksytty. 5068 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5129 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5028 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5075 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5079 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5087 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5108 puolesta vastaan. Nyt täytyy tarkistaa, eli sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 5080 ja 5058 identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5001 raukea, Eli 5074 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5059 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5073 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5081 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5006 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5060 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5072 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 5004 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5071 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5016 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eli 5070 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5008 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5130 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5084 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5009 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5131 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5132 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kompromissitarkistus 1 ja puheenvuoron saa Munith joka sitten tekee pienen oikaisun. Niin, meillä on kompromissitarkistus, joka on liitetty äänestyslistaan. Eli voitte sen lukea. Eli tämä koskee näitä selityksiä. Eli, eli näistä määrärahoista ainakin 30 miljoonaa euroa täytyy osoittaa viiden vuoden suunnitelman täyttämiseksi, joka poistaa opiumin viljelyn ja korvaa sen vaihtoehtoisella tuotannolla, jotta voidaan saada uutta satoa sen mukaisesti, mitä Euroopan parlamentti on vaatinut mietinnössään ja uuden Afganistanin strategian puitteissa, joka hyväksyttiin vuoden 2010 joulukuussa. Madame vous devez, euh, je pense... Eli mun teidän täytyy nyt ilmeisesti muuttaa tämä summaa, koska summa, joka on merkattu tähän, on virheellinen. Eli tämä summa on ilmeisesti virhe. Niin, minun täytyy tosiaan vielä selventää näitä lukuja, jotka ovat äänestysistä sanovat väärin. Eli ensimmäisessä sarakkeessa, eli sitoumuksissa, siinä pitää poistaa kolmonen, eli se on 5 miljoonaa 85 000 euroa. Ja sitten maksuista se on 18 miljoonaa. Niin aika suuri ero siis kuitenkin. Salafranka, oliko teillä? Ei, Pepelle sopii, selvä. Eli kompromissi ykkönen, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, Hyväksytty. 5122 raukeaa. 5126 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Eli sitten 5127 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kakkonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eli sitten seuraavaksi 5085 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Täällä on yhä vähemmän käsiä nyt ylhäällä. Sitten 5007 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 5063 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5013 ja 5086 ovat identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5061 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 6, 4. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Eli 501, 4, 507, 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5069 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5038 puolesta. Äänestänkö yhtenä ryhmänä? To clarify that... Haluaisin vain selventää, että tämä tarkistusblokki, jokaisessa niistä on suullinen tarkistus liittyen varauksiin. Alors, on va faire un bloc. Eli äänestämme yhtenä ryhmänä 5038 kaikki Gualtierin tarkistukset. Eli 5049 saakka. Sopiiko teille? Eli äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten 5020 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 5036 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 5024 on vedetty pois. Siis 5050. Ah, hetkinen. Eli 5050 5054 asti. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 5029 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, ei kun, ei kun hylätty, anteeksi. Hetkinen, tarkistamme vielä tämän viimeisen sähköisesti. 5029 äänestys alkaa, äänestys päättyy. Eli hyväksytty. Se oli siis viimeinen äänestys, eli loppuäänestystä ei ole. Eli äänestys on päättynyt. Kiitokset ja kiitokset Munithille. Eli seuraava valiokuntakokous on 6. syyskuuta kello 18 ja silloin keskustelemme Kosovan presidentin kanssa. Kiitoksia kaikille. Oui, est-ce que les coordinateurs peuvent rester dans la salle? On va faire une... Voisiko koordinaatorit jäädä tänne? Pidämme pienen puheenjohtajista